ja herrat, pyydän, että istuudutte. Istunto jatkuu. Annan teille kvestorin vaalin tulokset tiedoksi. Pyytäisin, että istuudutte ja kuuntelette. Jätettyjen äänten määrä 684. Hylättyjä ääniä 15 annettuja hyväksyttyjä ääniä 669, joten absoluuttinen tarpeellinen enemmistö on 335 ääntä. Luen nyt tulokset. Edustaja Geringer de Odenberger 237, herra Higgins 284, herra Liberatski 222. Eh, Rova Lulling 297, herra Mastalka 232, herra Newton Dunn 177 ja herra Speroni 106 ääntä. Yksikään ehdokas ei ole saanut annettujen äänien absoluuttista enemmistöä. Siksi kaikki viisi paikkaa ovat vielä auki ja toinen äänestyskierros on tarpeen. Lähden siitä, että kaikki ehdokkaat kvestoreiksi pitävät kiinni ehdokkuudesta, vai onko täällä joku, joka haluaa vetää ehdokkuutensa pois? Ei ole, joten menemme toiselle äänestyskierrokselle kaikkine näine ehdokkainen. Ehdotan, että järjestämme tämän toisen vaalikierroksen, äänestyskierroksen sähköisenä äänestyksenä. Hyvä. Pyytäisin teitä istuutumaan ja pyytäisin teiltä nyt huomiotanne, koska tämä on hiukan monimutkaista. Me testaamme nyt äänestyslaitteistoa. Pyytäisin, että tuolta ruudulta poistetaan nuo luvut ja sitten, että sinne ilmestyisivät nämä kvestoriehdokkaat tai nämä testihenkilöt, Monsero Caballé, Jose Placido Domingo ja jopa Luciano Pavarotti on ilmoittanut, että hän hakee kvestorin paikkaa parlamentissa. Toivottavasti tämä nyt kohta näkyy siellä, niin. No niin, jos nyt otatte tuon äänestyskoneen. Hyvät naiset ja herrat, niin jos painatte oikean puolista alinta nappia, voitte liikuttaa ylös tai alaspäin tuolla punaisella punainen viiva siirtyy sitten ehdokkaan päälle. Ymmärsittekö tämän? Eli alin, alin oikea nappi ja sillä voitte liikkua ylös ja alaspäin ehdokkaiden listassa. Voitte ehdokkaan kohdalla painaa kyllä-nappia, jos haluatte valita hänet. Jos ette halua valita häntä, niin voitte painaa nolla nappia, jolla äänestätte tyhjää. Voit voitte valita viisi ehdokasta. Siis maksimissaan viisi ehdokasta. Jos olette painanneet vahingossa väärin, voitte myös poistaa valintanne. wenn sie sich vertan haben dann. Jos olette tehnyt virheen, niin siirtykää jälleen ehdokkaan päälle eh, ja painakaa nolla-nappia, niin sitten valintanne poistuu. No niin, me testaamme tätä nyt. Hyvät naiset ja herrat, me testaamme tätä nyt. Kysyn nyt vielä kaikilta, ymmärrättekö tämän koneäänestyslaitteiston vai onko joku kysymys? Eli siis vasen oikea nappi ja sitten voitte siirtyä ehdokkaan nimen päälle. Ja jos haluatte äänestää häntä, painette plus ja sitten jos ette halua, niin nolla. Nyt ensin äänestämme Rova Monserrat Caballesta. Ja, ich habe gesagt, ich erkläre das für eröffnet. Niin, äänestys on avattu. Eikö se nyt olekaan alkanut? No sitten minun täytyy kysyä teknikoilta. Eikö äänestyskierros olekaan avattu? Yes. Ja, bitte, Herr Goebbels. Herra Goebbels. Äänestys alkaa. Wir können abstimmen. Te voitte äänestää. Toimivatko kaikki äänestyslaitteet? Teidän äänestyskoneenne ei toimi. Olkaa hyvä, herra Marinesku. Hä? Marinescu. Olkaa hyvä, herra Marinescu. Persons. Voin äänestää vain kahta henkilöä. This is, this is valid for the test. Onko se vai, koskeeko tämä nyt vain tätä testiä? Vai? Selvä. Ja, das ist nur ein test. Niin, tämä on vain testi, kyllä. Ei kvestoreissa voi olla niin paljon operalaulajia. Me voimme ottaa vain kaksi operalaulajaa kvestoriksi. Tämä on siis testi. Ovatko kaikki äänestäneet? Herra Kabek, tämä on testi. Emme me voi valita kaikkia operalaulajia. Vain kaksi on tässä testissä mukana. Mutta sanon tämän nyt jo neljännen kerran. Ja, Herr Langen, wollen Sie auch kandidieren? Eli tämä on vain yksi on mahdollinen. Jos minä painan toista, niin silloin tämä ensimmäinen raukeaa. Es ist ein test. Tämä on testi. Minä nyt kysyn kaikilta, ovatko kaikki antaneet äänensä. Hyvä on sitten päätän tämän testikierroksen. Katsotaanpa kuka voitti. Minulla nämä tulokset näkyvät täällä. En tiedä, näyttääkö niitä tuolla ylhäällä ruudulla. Voin sanoa teille, että Monserrat Caballé voitti 291 ääntä. Hyvä. Ich glaube, wir sind jetzt alles, wir sind jetzt klar, meine Damen und Herren. Ich glaube, jetzt können wir wählen. No niin, Hyvät naiset ja herrat, nyt tämä on varmaan selvää, nyt voimme varmaankin äänestää. No niin, poistakaapas tuo ja sitten menemme todelliseen äänestyskierrokseen. Meillä on seitsemän ehdokasta. Edustaja Geringer, Oberg, Higgins, Liberatski, Lulling, Mastalka, Newton, Dunn ja Speroni. Te voitte valita viisi kvestoria. Te voitte siis äänestää viittä kvestoria. Teidän ei tarvitse äänestää viittä. Öö, voitte äänestää maksimissaan viittä ehdokasta. Enempää ei saa äänestää. Ja tuo punainen lista, jossa vaat ehdokkaiden nimet. Voitte siitä siirtää tuolla oikealla napilla ylöspäin ja alaspäin siinä listassa ja painaa kyllä tai ei nimen kohdalla. Nyt äänestyskierros alkaa. Ist Higgins EVP?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 Näin näyttää olevan, joten päätämme tähän äänestyskierroksen. Annettuja ääniä 593 297 on absoluuttinen enemmistö, yksikään ehdokkaista ei sanonut absoluuttista enemmistöä. Luen teille nyt nämä tulokset, näkyvät tuollakin. Edustaja Lullin 280, herra Higgins 263, Rova Geringer de Ödenberger 234, Mastalka 226, Liberatski 209, mm, herra Liberatski 170 ja herra Speroni 114. Nyt me tarvitsemme kolmannen äänestyskierroksen, jossa riittää yksinkertainen enemmistö. Hyvät naiset ja herrat, minulle juuri kerrottiin, että kolmas äänestyskierros järjestetään tänä iltana kello kahdeksan. Da wir aber jetzt so schön. Ja. Meine Damen und Herren, da wir. Hyvät naiset ja herrat, koskapa me nyt niin hienosti opimme äänestämään, ehdotan, että äänestämme nyt. No niin, hyvät naiset ja herrat, pyydän, te nyt olette oppineet käyttämään tätä äänestyskonetta, te tiedätte, miten tämä punainen palkki siinä liikkuu ja miten painetaan kyllä-nappia. Vaalikierros avataan, äänestyskierros avataan, jos kaikki ehdokkaat äh, aikovat jatkaa. Äh, kaikki ehdokkaat näyttävät olevan salissa, joten kysyn, ovatko kaikki vielä ehdolla? Kaikki ovat vielä ehdolla, joten äänestyskierros avataan nyt. Ich frage, ob alle Abgeordneten jetzt gewählt haben. Minä kysyn nyt kaikilta, ovatko kaikki äänestäneet? Onko täällä salissa vielä joku, joka ei ole vielä äänestänyt? Ei näytä olevan. Sitten tämä äänestyskierros päättyy tähän. annettuja ääniä 600 tasan, joten enemmistö on 301, mutta sitä ei nyt tarvita. Nyt luen tulokset. Edustaja Lullin 273 ääntä.